valitettavasti kuulu tulkeille. So, yes, Ja. Nyt kuuluu, kyllä. Vielä kerran sydämestä tervetuloa kaikille. Toivottavasti toivoitte aamupäivänä ponnistusten jälkeen. Nyt jatkamme äänestyksiä. Ensimmäisenä esityslistan kohtana 14 eh, horisontti 15 eh, horisontti 2020. Eh, Busoi on paikalla. EPP on ilmoittanut, että ei voi kaikkia kompromisseja tukea. Sterilma ryhmä on myös tehnyt omat ilmoituksensa. Voimmeko aloittaa äänestykset vai haluaako esittelijä ja Busoi vielä puheenvuoron? Ihan lyhyestikö? Olkaa hyvä. Uh, Ihan lyhyesti haluan vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, erityisesti Envi-valiokunnan sihteeristöä erittäin kovasta työstä. Koko joukko kompromisseja no tässä on ja meidän kantaamme aivan varmasti Itressä saadaan näin puolustettua ja saadaan eh, lisää rahaa ilmastonmuutoshankkeisiin. Kiitos. Kiitoksia tosiaan esityslistan kohta 15. Horisontti 2020 on nyt vuorossa. Ensimmäinen tarkistus 67 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 68 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. 69. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 72 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 74 puolesta tarkistetaan koneellisesti vielä 73. Hyvä, näin äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 12 puolesta 6 vastaan, näin 73 on hyväksytty. 74. Vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Halusitte vielä koneellisen tarkistuksen 76. Tehdään niin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 10 puolesta, 13 vastaan, hylätty. 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin voimmekin hypätä 96 tarkistukseen puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten 97 puolesta. Aha, äskeinen halutaan vielä tarkistaa. 96 koneäänestyksellä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 11 puolesta, 14 vastaan hylätty. 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 98 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. Katsotaanpa koneellisesti. Luulen, että se hylättiin, mutta katsotaan kuitenkin. 98 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 19 puolesta, 8 vastaan, 3 tyhjää. Tämähän oli hyväksytty. 99 puolesta. Vastaan. tyhjää, hyväksytty. 102 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 100 ja 103 identtiset. Molemmista äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa, ei tullut selväksi. 100 ja 103. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 24 puolesta, 9 vastaan, hyväksytty näin ollen 104 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 105 puolesta. vasta, Tyhjää. Hmm. Ei selvää hylättiin olettaisin. Katsotaanpa vielä koneella. 105 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 20 puolesta 17 vastaan. Hyväksytty näin ollen. 107 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 108 puolesta. vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 109 puolesta. Vastaan. yhdeksän katsotaan vielä koneellisesti. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 21 vastaan. Hyväksytty näin olleen. 110 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan kuusitoista toistan vielä 116, jotta kaikki tuli selväksi puolesta. Mikä on nyt ongelmana? Next page. It is after next 116. Ich glaube, 116 e- kansan puolenestyslistassa. Tämä on seuraavalla sivulla. Äänestämme nyt tarkistuksesta 116. Tuliko tämä nyt selväksi? Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 118 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 117 ja 119 ovat identtiset puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 115 tulee vasta nyt puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan. Tarkistan koneellisesti 125 koneäänestys Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 127. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 128 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylät konsolidointitarkistus. Peter Liisa haluaa puheenvuoron. Anmerkung zu dem... Nyt huomautus vain tähän konsolidoitun tarkistukseen kaksi ja myöskin kolmoseen. Puheenjohtaja, koordinaattorit ja varjoesittelijät saivat eilen sähköpostiviestin esittelijältä, joka vastaa oikeudesta asioiden valiokunnan lausunnolta. Kyse on tieteellisestä, eettisestä ja myöskin juridisesti kistanaisesta asiasta. Haluaisin vain viitata tähän sähköpostiin, jotta kaikki kollegat saavat tietoa asiasta. Olemassa erilaisia näkemyksiä asiasta. Tässä tapauksessa oikeudellisten asioiden valiokunta teki päätöksen, jonka voimme jättää huomiotta. Ne kollegat, jotka eivät halua sitä jättää huomiotta, heille toteaisin, että se, ne, meidän täytyy äänestää konsulttitarkistuksia kaksi ja kolme ja yksi 128, ja tarkoitusten puolesta tämän valossa. Kiitoksia. Meidän täytyy vielä kysyä, mitä tapahtuu, mikäli teemme päinvastoin, mikäli me hyväksymme tämän oikeastaan asioiden valiokunnan kannan. Miten silloin me käyttäydymme, miten me saamme feedbackia sitten oikeastaan valiokunnalta. Kuulin kyllä, mitä tästä sanottiin, mutta mikäli me sallimme tai hyväksymme kaikki tarkistukset, taikka mitä sitten tapahtuu? niin joka tapauksessa konsolidista tarkistus kaksi pitää nyt äänestää ja pyydän, että nostatte kättä, mikä olette puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti konsolidoitu tarkistus kaksi. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Sitten hyppäämme konsolidoidun tarkistukseen kolme puolesta vastaan tyhjää. Näin oli hyväksytty. Sitten äh, yksi, kolme, kuusi puolesta vastaan tyhjää vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan hylätty. Yhdeksän. Anteeksi, tarkistetaan koneellisesti kollegat ovat täällä puhelimessa, joten äh, en nyt saanut tässä selvää. Tarkistus kahdeksan vielä koneäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Anteeksi nyt, äh, että äänestyksellä häiritsen teidän muita puhujanne. Hyväksytty. Sitten 56 Kukaan ei ollut vastaan, joten hyväksytty yhdeksän esittelijältä puolesta vastaan. Näin oli hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme yhdeksän yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut oikein selväksi koneäänestys 140 tarkistuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 143 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 141 puolesta. Vastaan. Tyhjää ei tullut aivan selväksi täältä käsin katsottuna. Uskon, että se hylättiin, mutta tarkistetaan koneellisesti 141. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksinta puolesta 37 vastaan selvästi hylättyy. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. toista puolesta tarkistetaan koneellisesti vielä tarkistus 144. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 10 puolesta 49 vastaan. Aika selvästi hylätty. Sitten yksi toista esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 145 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 146 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 147 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty, hyväksytty 148 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 5, 4 raukea ja siirrymme sitten liitteisiin. 1.55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta. No tarkistetaan koneellisesti 155. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29-29 hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää. Sosialistikollegat eivät äänestäneet, joten tarkistetaan taas koneellisesti. 165 koneäänestys. äänestys. 30 puolesta, 28 vastaan, näin olen hyväksytty. 166 puolesta. 166 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 167 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 168 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 169 puolesta Tarkistan koneellisesti 168. Koneäänestys. Suuri enemmistö näköjään kaikki. Ovat äänestäneet 45 puolesta, 13 vastaan, yksi tyhjä ääni. Pyytäisin, että näyttäisitte selkeästi kädellä kantani, niin ettei tarvitse tarkistaa koneellisesti. Tämä helpottaa kovasti 169 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 169 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta 28 vastaan hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää. Eikö se hyväksytty? No, tarkistetaan koneellisesti. Sosialistit eivät nyt oikein näyttänyt selvästi kantaansa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 50 puolesta 9 vastaan. Aika selvästi hyväksytty. 187 puolesta, 178 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 179 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 180 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 181 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 182 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 183 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai hylätty. Hylätty sittenkin. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 211 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 212 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 213 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 214 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hyppäämme tarkistuksen 228 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 229 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hyppäämme 244 tarkistuksien puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 raukesi. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 sitten Wilmotilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 255 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 22 raukeaa, 263 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 266 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 23 on vedetty takaisin, joten 268 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 267 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsulitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Näin ollen siirrymme eteenpäin tarkistukseen 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 281, 284 ja 285 ovat identtisiä joten yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta Voidaan kyllä tarkistaa, koska en itsekään nyt ole varma. 288 koneäänestys. So, haben alle abgestimmt? Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt 39 puolesta 21 vastaan. Tässähän nyt on äh, tällainen suuri harmonia vallalla täällä. 27 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 290 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten konsolidoitu tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi hypätäänkin tarkistukseen 300. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 301 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 302 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 307 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 306 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 308 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 309 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 310 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 311 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 312 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 313 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 314 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 315 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 317 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 318 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 321 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 319 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 320 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 323 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 324 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 325 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 326 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 327 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 328 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 329 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 332 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 331 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 333 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 334 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 335 puolesta 334 Koneellinen tarkistus. Kolmestaan neljä Göringiltä. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Tässä oli näistä numeroista hämmennystä. Voitaisiinko tämä toistaa puheenjohtaja? Welche? <coughs> Nyt, siis mitä hämmennystä? Minä en ymmärrä lainkaan. Okay. Translation of the number. Täällä oli väärä tulkkaus numerosta. Vai niin, no niin, koneellisesti vielä, että kaikki tietävät, missä mennään. Kyseessä on Göllingin tarkistus, jonka numero on 334. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 38 puolesta 24 vastaan edelleen sama tulos hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 336 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 337 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 338 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 339 Siis täällä on kollegoja, jotka äänestävät kaksi kertaa, nostavat kätensä sekä puolesta että vastaan. Kokeillaanpa nyt sitten uudelleen vielä 338 koneellisesti. Puheenjohtaja sanoi 238 ja nyt hän korjaa 338. Äänestys on alkanut, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 25 puolesta, 35 vastaan, hylätty. 339 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30, 340 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 341 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 342 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 343 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 344 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 345 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 346 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 347 puolesta Hyvä, toistetaan vielä tuo äskeinen 346 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 45 puolesta 15 vastaan. No, täältä ylhäältä minun oli mahdotonta nähdä oikeaa tulosta. 347 puolesta. Ei, kun sehän raukeaakin. Suottehan anteeksi. 348 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten siirrytäänkin eteenpäin. 3 153 tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 355 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 356 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 358 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 359 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. 360 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 361 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 362 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 367 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 368 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 369 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 370 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 372 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 371 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 373 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 374 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 375 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 376 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 377 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 378 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 379 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 380 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 381 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 382 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 383 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 384 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 385 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappaleet, tarkistus 35 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestys. se toimitetaan koneäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 50 ääntä puolesta, yksi vastaan, 10 tyhjää. Sydämelliset onnittelut esittelijää Pusoi. Ja nyt sama esittelijä, seuraava esityslistan kohta, nimittäin 17 sanoo puheenjohtaja, tarkoittaa varmaankin 16. Ja ensimmäinen tarkistus 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 59 puolesta. Ja 58. Katsotaanpa se vielä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Suurella enemmistöllä hyväksytty. 45 puolesta 13 vastaan ei tyhjä hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjä Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 62 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta. Tarkistetaan 67 vielä koneellisesti. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 67 on hylätty. 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 70 puolesta vastaan, tyhjää, Hyvätty. 71 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 72 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan,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 vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 84 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11. Tarkistetaan mieluummin. Tehdään niin. 85. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 17 puolesta, 44 vastaan. Näin ollen äh, aivan ilmiselvästi hylätty. Jatketaan. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 86 puolesta. Vastaan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 96 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 97 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 98 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 100 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 104 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaanpa 104, en oikein nähnyt taaskaan. 104, äänestys on alkanut. Oletan, että hyväksyttiin. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. No kyllä se hyväksyttiin. 102 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 105 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 106 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 107 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 108 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 110 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 119 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 121 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3. Kompromissi 3. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 sanoo puheenjohtaja. Hän korjaa 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta. Vastaan Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. 144 koneäänestyksellä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 31 puolesta, 30 vastaan hyväksytty. 146 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. 146. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 32-28 äänin hyväksytty. 145 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 148 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 150 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 149 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 151 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 152 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 153 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 sanoo puheenjohtaja, hän korjaa 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Wir checken 169 elektronisch. Tarkistetaan 169. Haben alle abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? 29 dafür. 29 puolesta 31 vastaan hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta ty- vastaan tyhjä hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Äh, hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 176 puolesta vastaan, tyhjä, puolesta vastaan Tyhjä. Epäselvä. 176. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 puolesta, 26 vastaan. 177 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 178 puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty 179. 179 puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty 180 puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty 181 puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty 182 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjä hylä, hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 193 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 194 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 195 puolesta vastaan tyhjä en tiedä epäselvä tarkistamme 195 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta, 24 vastaan. 196 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 197 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan vastaan tyhjiä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 202 puolesta vastaan, vastaan tyhjä hyväksytty 203 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty 204 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjä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 Abstimmung ist geschlossen. Oletteko jo äänestäneet? Äänestys päättyy. 39 puolesta 22 vastaan. 57 puolesta vastaan. Hyväksytty 57 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty Yksi puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Haben alle abgestimmt? Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 62 puolesta, ei vastaan ja yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle tai valmistelijalle. No niin, sitten menemme tähän lempiohjelmaamme Life Bevor wir mit der Abstimmung beginnen, möchte ich noch mal Ennen kuin aloitamme äänestyksen, kolme ja muutama muu ei ole sellaisia, jotka voidaan ottaa käsiteltäväksi. Puheenjohtajista on näin päättänyt.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 No, you asked not. Hän olemme aloittaneet äänestyksen. Ei tämä nyt enää käydä. Mitten in der Abstimmung und... Hyvä kollega, olemme äänestämässä nyt. Ei, ei nyt voi antaa puheenvuoroa, nyt olemme äänestämässä. Myöhemmin voitte esittää työjärjestyspuheenvuoron. Nyt meillä on koneäänestys. En tiedä, meneekö tukkaus teille asti. Olemme äänestämässä Regi 12. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta 20 vastaan. No niin, nyt voitte käyttää puheenvuoron. Bom, eh, eu eh, tive a oportunidade de enviar eh, uma mensagem a respeito. Niin haluaisin välittää viestin tästä päätöksestä, jonka mukaan ei oteta käsiteltäviksi tarkistuksia 63, 64 ja 65. Minun mielestäni tällaista päätöstä ei voida hyväksyä. Ei tätä voida hyväksyä edessä niin, että ajatellaan puhemiehistön päätöstä 65, siinä oli tekijänä myös 64-64 ovat tarkistuksia, joissa ei ehdoteta mitään konkreettisia budjettilukuja. Ja tästähän on kysymys. Ja tässä mielessä on päätös tehty, toisin sanoen, että ei saa ei mitään konkreettisia lukuja nyt, mutta se mitä tarkistuksessa on, koskee vain periaatekannanottoa, se on poliittinen kannanotto, riippumatta siitä millaisia varoja monivuotisiin kehyksiin annetaan, LIFE-ohjelmalla pitää olla prosentti budjetista. Ei nämä ole budjettilukuja, niin kuin päätöksessä oli kirjattu. Puhumme tästä periaatteesta poliittisesta päätöksestä, joten ei ole mitään syytä olla äänestämästä siitä tässä valiokunnassa. Se on aivan suvereni äänestämään puolesta tai vastaan, mutta jos ei sitä edes oteta äänestettäväksi, se on aivan mahdoton hyväksyä. Äh, die Konferenz der Präsidenten und auch das Verhandlungsteam. Und auch niin, puheenjohtajakokouksessa oli myös budjettivaliokunnan neuvotteluvaltuuskunta ja tällainen päätös siellä tehtiin. Mitään konkreettisia lukuja eikä myöskään prosenttilukuja saa vielä vahvistaa. Meidän on hyväksyttävä tämä tilanne. Voin sanoa vain, että voitte ottaa yhteyttä näihin formeihin. Minä vain välitän tämän päätöksen. Tarkistus 85 puolesta vastaan Tyhjää hylätty. Konsolidoitu neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Renki 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. 89 koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletteko jo äänestäneet? Äänestys päättyy. Kolmekymmentäneljä puolesta 27 vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan hyväksytty. 26 mukaan lukee suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 91 puolesta ai eikö? No, tarkistetaan sitten. 90. Ei mitään ongelmaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 vastaan, 36 puolesta. Hyväksytty, totta. Haluaisin pyytää kollegoita nostamaan kätensä kunnolla. Muuten en voi nähdä tulosta 91 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Konsolidoitu kakkonen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Konsolidoitu kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten menemme vähän eteenpäin. Itre kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 106, 107. Ei vain nämä hetkinen, nämä ovatkin rauenneet. Siellä, siinä onkin lista, joka raukeaa. Erittäin hyvä. Seuraavana Satakuusikymmentäseitsemän puolesta Wir stimmen ab über Amendment 107. 167 puolesta vastaan tyhjiä koneäänestys. Epäselvä 167 koneäänestys. Alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Kaikki äänestäneet äänestys päättyy. 19 puolesta 38 vastaan hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Budjetti 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Regi 15 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Hetkinen. 34. Ja Itre 10 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 123, 124, regi 17 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 125 Tarkistamme. Selvä. Nämä eh, kolme identtistä 123, 124 ja 17 regiltä Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta 24 vastaan. Yksi tyhjä hyväksytty. 125, 126. Niistä ei tarvitsekaan enää äänestää. 35 ja Regi 19 puolesta. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 ja 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Itre 14 puolesta. Itre 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Itre 14 puolesta vastaan tyhjä Epäselvä. ITRE 14 koneäänestys. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta, 33 vastaan hylätty. 15 ITRE puolesta vastaan tyhjä hylätty. 37 ja Renki 20 puolesta vastaan, vastaan tyhjä hyväksytty. Regi 21 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. Regi 22 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 130 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 129 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hyl, hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan koneellisesti Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta 30 vastaan. Hyväksytty. Sitten seuraavana konsolidoitu kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Regi 25 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Regi 26 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Regi 27 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Regi 28 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjiä. Eipä ota tolkkua. konetarkistus 141, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta 31 vastaan. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 43 puolesta, vastaan, tyhjiä, hyväksytty 142 puolesta, vastaan, tyhjiä, hylätty 143 puolesta, vastaan, tyhjiä, hylätty 144 puol... ja Rigi 31 yhdessä puolesta, vastaan, tyhjiä, hylätty 44 ja 145 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Konsolidoitu 4b puolesta vastaan tyhjä koneellisesti Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 4b hylätty. Konsolidoitu 4a. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistetaan 4a. Oletteko jo äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta 28 vastaan hyväksytty. Konsolidoitu 4 C. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Wir kommen jetzt zum Abänderungsantrag 165. Hat es jeder gefunden? 165. 165, löydättekö sen puolesta? Minulla se on sivulla 14 loppupuolella, mutta en tiedä, onko teillä kaikilla samat luettelot. Pari sivua tässä mentiin eteenpäin. 106 kuusi puolesta vastaan tyhjiä hylät. Neljä kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 170 mukaan lukee suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Dann stimmen wir jetzt über 170 in der Original. Seuraavaksi 170 ilman suullista, ar- suullista tarkistusta, tarkistusta, siis alkuperäinen teksti puolesta. Niin, toistan siis. Kuka kannattaa tarkistusta 170 ilman suullista tarkistusta? Alkuperäinen versio siis puolesta vastaan hylätty. Konsolidoitu 5 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistetaan. Käy kyllä. Konsolidoitu viitonen koneäänestys. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 39 puolesta 21 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Sitten kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjä. Hyväksytty. Työjärjestyspuheenvuoro. Eh, não, presidente, ainda relativamente ao compromisso 5. Niin, puheenjohtaja, tästä kompromissista 5. Tarkistus 175 ei ole yhteensopimaton tämän kompromissin viitosen kanssa, joka hyväksyttiin, joten siitä tarkistuksesta voitaisiin lisäyksenä kompromissi viitosen äänestää 107. Tämä koskee vähiten kehittyneiden alueiden yhteisrahoituksesta ja kompromississa viisi ei puhuta siitä, vaan siinä puhutaan maista, joilla on tuki, tukeen liittymiä, avustuksen liittymiä ongelmia ja prioriteettialueita, joten ei tämä ole mitenkään yhteensopimaton, siitä voitaisiin kyllä äänestää. So on abgestimmt ist mit der Abstimmung hier in dieser Abstimmliste verfahren. Wir kommen... Nyt kuitenkin etenemme luettelon mukaan Kompromissi seitsemän puolesta. Niin, me äänestimme tästä jo. 188 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 189 ja 190 vedetty pois. 192 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Epäselvä. Koneäänestys 192. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 36 vastaan. Hylätty. 194 puolesta vastaan. Hylätty. 193 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 52 mukaan lukee suullinen tarkistus puolesta vas- vastaan tyhjiä hyväksytty. Regi 36 ja 196 identtiset yhdessä näistä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 197 mukaan lukee suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Konsolidoitu 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 201 puol- ja 21 puolesta vastaan vastaan tyhjiä hylätty 202 puolesta vastaan tyhjiä hylätty Itre 22 puolesta vastaan tyhjiä hylätty Itteri 22 selvä. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 35 vastaan hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Konsolidoitu 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Es geht weiter mit dem Abänderungsantrag. Mennään eteenpäin. Budjetti 5. Sivulla 24. Puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Budjetti 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Hau, äh, tarkistus kaksi puolesta, äh, puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Itre yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Regi yksi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kuusi ja regi kaksi identtiset puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. ITRE 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Renki 3 puolesta vastaan tyhjä Epäselvä. Tarkistetaan. Regi 3. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Oho. Äh, klar, abgelehnt. <laughs> Amendment 7. Yksi puolesta 59 vastaan. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Itre kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Regi 4 pu- raukeaa. Regi 6 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty Itre 4 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty Itre 5 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 72 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty budjetti 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 11 ja regi 2, 8 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 12, mukaan lukeen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus 76. Puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 13 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 77 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 78 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 79 on jo hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Sitten 19 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Itre 6 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Regi 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Konsolidoitu 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten loppuäänestys, koneäänestys, niin kuin aina. Äänestämme päätöslauselma luonnoksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 56 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Ja nyt äänestämme lainsäädännöstä päätöslauselman luonnoksesta koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy 56 puolesta, Kolme vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut. Lämpimät onnittelut Jukka Haugille. Nyt olemme päässeet paljon eteenpäin LIFE-ohjelman ja Euroopan ympäristön osalta. Haluaisin onnitella Rova Haugia. Ja kiitoksia kaikille tästä kurinalaisesta äänestyksestä. Tiedän, että tämä oli varsinainen maratoni. Ne, jotka haluavat vielä jäädä, saavat toki jäädä. Ja ne, jotka päättävät lähteä, voitte lähteä nyt oikein mielellään. Ja nyt todella pyytäisin, että ne, jotka haluavat osallistua tähän keskusteluun, sijoittaituisivat jälleen paikalleen ja ne, jotka haluavat lähteä täältä, tehkää se nyt tässä vaiheessa, että voimme jatkaa töitä. Meillä ei ole kovin paljon aikaa. Ja nyt puheenvuoron saa esittelijä Schnellhardt. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Äh, niin, mitä tulee tämän mietintöön, niin valmisteluun. En ole koskaan vielä nähnyt, että Euroopan parlamentin jäsenillä olisi eläimiä täällä parlamentissa mukana. En tiedä, onko se luvallista luvatonta, mutta en kuitenkaan ole nähnyt. Mutta kyse on nyt siis lemmikki eläinten, ei kaupallisista kuljetuksista sekä koirien, kissojen, frettien kauppaa ja tuontiin unionin sovellettavien eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista. Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, jos matkustaa kolmanteen maahan? Se tässä mietinnössä käsitellään. Ehkäpä muistatte, että kaksi vuotta sitten sitten vaadimme komissiolta, että säännöt, erityissäännöt, jotka koskevat Pohjoismaita sekä yhdistynyttä kuningaskuntaa raukeaisivat, koska niille ei enää ole perusteluja. Ja todella nyt tässä komission ehdotuksessa asia hoidetaan. Joten siitä tämä muutos. Ja muutos on myös meillä tarpeen, jotta että Lissabonin sopimuksen mukaisesti asetusta muutettaisiin. Kyse on myös siirtymäkauden säännöistä, eläinten merkinnöistä sekä esimerkiksi raivotauti siirtymäkausisäännöistä Mutta tästähän minä jo puhuinkin. Eli tässä nyt perusta tälle muutokselle asetukseen. Tässä taustaa. Ja tarkoitus on, että on kaksi sääntelyä yhtäältä, lemmikkieläinten tuonti Euroopan unioniin ja sitten EUn ja kolmansien maiden väliset sopimukset. Sitten vielä kaksi alalukua, koirat, kissat, fretit, niiden kauppa ja tuonti unioniin. Niillä on tietyt erityissäännökset ja omat poikkeuksensa. Mitä tulee merkintöihin. Kyse on terveyteen liittyvistä toimista ja näistä passeista Ja periaatteessa, hyvät naiset ja herrat, voin antaa hyväksyntäni komission ehdotukselle myös komissio haluaa helpottaa lemmikkieläinten kanssa matkustamista ilman kuitenkaan, että vaarannettaisiin kansanterveyttä tai eläinten terveyttä. Pyrin tekemään tästä tekstistä helposti luettavan ja tämä johtaa suureen määrään tarkistuksia, joiden tarkoitus ei suinkaan ole hämmentää, vaan joiden tarkoitus on ensin poistaa komission muotoilut, jotta voidaan tarjoilla hiukan selkokielisemmät muotoilut. Tästä tämä tekstin määrä, mutta tärkeää on, että asiassa ollaan mahdollisimman selkeitä. Esimerkiksi tämä lemmikkieläinpassi, eh, eri asiakirjat eh, ja asiakirjojen helppokäyttöisyys. Eli me vaadimme tässä hyvin yksityiskohtaisia tietoja, omistajan on allekirjoitettava, samoin viranomaisten ja eläinlääkärin. Viime aikoina on pyritty myös väärentämään näitä eläinten matkustusasiakirjoja. Tämä on pyrittävä estämään. Tosiaan siis eh, nämä määräykset siitä, mitä asiakirjan on sisällettävä, tämä asetus määrittelee. Yhdessä kysymyksessä poikkean hiukan komission kannasta. Tässä viime aikoina olen saanut koko joukon kirjeitä eläinten omistajilta, jotka haluavat osallistua vaikkapa urheilutapahtumiin, esimerkiksi koiravaljakkoajeluihin. Ja komission ehdotuksen mukaan he ovat saaneet ongelmia, koska yhdellä henkilöllä ei saa olla mukanaan kuin tietty määrä eläimiä ja eivät ole sitten koiravaljakkoajeluihin voineet osallistua tästä syystä ja siksi haluamme lisätä tätä eh, mukana eh, henkilön kanssa matkustavien eläinten luvallista määrää siinä tapauksessa, että tietyt ehdot täyttyvät. Täytyy olla mukana asiakirja, josta ilmenee, että on menossa osallistumaan urheilutapahtumaan tai vastaavaan tapahtumaan ja että kuuluu eh, yhdistykseen, jonka nimissä sitten tähän tapahtuman on ilmoittautunut. Ja näin todella voi sitten tehdä tällaisen erityishakemuksen viranomaisille siinä tapauksessa, että haluaa poikkeuksen. Tällaista harmaata aluetta tässä on ollut. Se on täällä mainittukin. Ja todella kaikki eläimet, jotka viedään ulkomaille, ne on tietenkin rokotettava, näin on ollut aiemmin ja näin tulee olemaan jatkossakin, mutta kun puhutaan alle yksivuotiaista eläimistä, niin useinhan tätä, koska eläimiä ei voi rokottaa alle yksivuotiaina, niin ne ovat yleensä saaneet suojaa, suojaa taudelta äidiltään, emoltaan, Eh, ja näin ollen olisi oikeastaan niin, että koska ei voida todistaa, että niitä on rokotettu, koska niitä ei ole rokotettu, niitä ei saisi ottaa mukaan ulkomaille. Ja nyt puhuja itse toteaa muotoillensa virkkeen, jota on vaikea ymmärtää. Mutta tässä kohdassa olemme todenneet, että kun tietyt ehdot täyttyvät, myös nämä eläimet saavat matkustaa, siis esimerkiksi kun ne eivät ole olleet Mm, sellaisten eläinten lähistöllä, jotka olisivat saattaneet niihin tauteja tartuttaa. Eli me haluamme konkreettiset, selvät sanamuodot tähän eläin, passiin, niin että tämä on kansalaisillekin helppokäyttöisempi ja näin saadaan parempi säännöstö Tämä oli siis lemmikkieläinten ei-kaupalliset kuljetukset, mutta sitten tämä toinen mietintö koskee sellaisia eläimiä, joita, joiden kanssa käydään kauppaa. Tässä on aika pieniä muutoksia komissio on ehdottanut. Tähän astihan on ollut niin, että terveystarkastusten, terveystodistusten on oltava toteutettu juuri oikea-aikaisesti 24 tunnin sisällä tuonnista. No YK-sopimuksessa todetaan 48 tuntia ja me voimme näin ollen pidentää omaa sääntöämme 24-48 tuntiin. Se helpottaa huomattavasti näiden tuontieläinten tuomista ja todella siis ei se kuitenkaan niiden terveydentilaan mitenkään vaikuta tietenkin komissio ja myös Euroopan parlamentti vaativat, että sääntöjä noudatetaan. Voimme olla tyytyväisiä tähänkin mietin, tai tähänkin ehdotukseen. Siihen en ole muita muutoksia ehdottanut. Ja nyt minua jännittää kovasti kuulla, mitä kollegat tykkäävät. Kiitos. Horst Schnellhaat tosiaan. Tässä nyt käytiin nämä istusistan kohdat 20 ja 21 yhdessä. Sitten kuulemme varjoesittelijöitä. Ensimmäisenä Justas Palekis. Herr Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi tärkeimpiä asioita minun nähdäkseni on tehdä säännöistä helposti ymmärrettäviä, ei pelkästään ammattipiireissä, eläinlääkäreiden keskuudessa, mutta myöskin ihan tavallisen eläinten omistajan kannalta. Uskon, että esittelen ehdotukset menevät aivan oikeaan suuntaan. Tarkistusten lukumäärä, jotka Schneer tekee, on yhteensä yli 160. Tämä tarkoittaa sitä, että hän on käyttänyt hyvin paljon aikaa ja energiaa tämän asian työstämiseen. Hän on laatinut asiakirjan, joka on erittäin relevantti monen Euroopan kansalaisen kannalta. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että eläinten tunnistusasiakirjata pitäisi ottaa myöskin mukaan tähän asetukseen. Lisäksi halutaan lisätä näiden identifiointiasiakirjan luotettavuutta Tämä on erittäin tervetullutta niin ikään. Tässä tehdään myöskin poikkeusta sääntöön, että vain viisi eläintä saa olla mukana per omistaja, mikäli omistaja matkustaa esimerkiksi johonkin näyttelyyn tai urheilutapahtumaan. Tämä voidaan hyväksyä, mutta meidän pitäisi myöskin varmistaa paljon tiukemmin se, että tätä poikkeuslupaa ei käytetä väärin hyväksi. Yksi mahdollisia Yksi mahdollinen tapa toimia olisi tällainen verkkovälitteinen rekisteröinti. Lisäksi pitäisi Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä saada aikaan eläin, lemmikkieläinrekisteri, josta saataisiin tietoa muiden jäsenvaltioiden eli lemmikeistä, omistajista ja muista tarpeellisista relevanteista tiedoista. Dank. Kiitos oikein paljon. Chris Davis. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan haluaisin vain onnitella Schnellharttia. Uskoakseni, nyt minun paperit sekaisin, ei oikeastaan ole millään tavalla kritisoida tätä mietintöä, koska tässä mennään aivan oikeaan suuntaan, käytännönläheiseen ja järkevään suuntaan. Olen kuullut pelkästään kehuja hänen pyrkimyksensä osalta yksinkertaista tekstiä. Minulla on vain yksi kysymys. kun tässä edetään jotakin todisteita, esimerkiksi todisteita siitä, että on menossa johonkin lemmikielän näyttelyyn, riittääkö tämä poikkeusluvan saamiseen? Mietin vain, missä määrin kyse on joskus kaupallisista pyrkimyksistä. Kaupallinen takajatus saattaa olla mielessä, kun halutaan käyttää tätä poikkeuslupaa hyväksi. Tämä kannattaa kaupallisen tarkoituksen väärin käyttää olen tässä huolestunut. Minua huolestuttaa myöskin se, että joissakin kohden tämä ehdotus keskitetystä rekisteristä menee hieman övereksi ylisääntelyn puolelle. Jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet jo käyttöön keskitetyn rekisterin ja tämä saattaisi olla järkeväkin parannus. Olen kuunnellut kyllä näitä argumentteja tämän puolesta ja olen valmis pohtimaan tätä asiaa seuraavien viikkojen aikana. Kenties joku voi vielä kommentoida tätä kysymystä, mutta jäin nyt korvat hörössä kuuntelemaan, mitä komission on sanottavaa. Chris Davis. Kiitos. Chris Davis seuraavaksi. Kollega Rospa. Tak formand. Um, jeg hører til et af de mennesker, der rent faktisk rejser med mine husdyr. Og det er Kiitoksia puheenjohtaja. Minä matkustan lemmikkieläimeni kanssa, herra Snellholm, ja kuulun tähän joukkoon, niin tiedän kyllä kuinka paljon byrokratiaa. Tähän tarvitaan rokotteita ja muuta niin, että tämä nelijalkainen ystävä pääsisi mukaan matkalle. Mutta varmaankin tiedät, että usein omistajat eivät joudu ylittämään rajoja lemmikkiensä kanssa. Siksi kysynkin kun ajatellaan tavallisia kansalaisia, tarvitaanko todella näin paljon muodollisuuksia ja paperityötä. Minä tulen maasta, jossa on elektroninen merkintä eläimissä ja rekisteri omistajista. Tässä asiassa haluaisin kuitenkin kiittää esittelijän työtä. Se parantaa monessa suhteessa komission työtä. Meitä kiinnostavat erityisesti ne tavoitteet, joilla vähennetään byrokratiaa ja eläinlääkäreiden muodollisuuksia. Esimerkiksi kun ajatellaan asiakirjoja velvoitteita, ne on täytettävä, mutta toisaalta tähän liittyy se, miten nämä kaikki tiedot saadaan. Joka tapauksessa Tärkeintä on se, että, on se, että hallinnollista taakkaa olisi mahdollisimman vähän. eikä voitaisi ajatella yksinkertaistettua menettelyä, kun lemmikissä on mikrosiru. Ehkä Horstilta voitaisiin kysyä, voisitko perehtyä tähän asiaan, se varmasti auttaisi meitä. Eli voisi olla yksinkertaistettu menettely näitä mikrosiruja varten, joita lemmikelämät kantavat. Tällainen mikrosiru seurantajärjestelmä varmaankin mahdollistaisi sen, että paikallisviranomaiset tietäisivät tarkkaan, mitä kentällä tapahtuu, ja tämä yksinkertaistaisi paljon menettelyä. Mutta haluaisin vielä toistaa, Horstin teksti todella parantaa merkittävästi komission esitystä, kiitän häntä. Vielen Dank. Kiitos, Anna Hospa. Nyt Kaslyytte. Joo, tack. Kiitos minunkin mielestäni on todella mukavaa, jos ihmiset voivat lemmikkieläimensä mahdollisimman kevin byrokraattisin keinoin ottaa mukaansa rajat ylittäen. Ja tässä on aina raivotautiin keskitytty ja kyllä minä toteaisin, että eh, myös tietyt matosairaudet on otettava huomioon. Tässä kyse on eh, sellaisesta madosta, joka, josta yleensä kettu kärsii, mutta se saattaa tarttua uleston kautta myös koiriin. Ja meillä Ruotsissa on kettujen ulostekokeita, itse asiassa näytteitä kerätty 400 000. Ja olisi todella vakavaa, jos tämä tauti leviäisi sellaisiin maihin, jossa sitä tähän mennessä ei ole ollut, koska se saattaa vaikuttaa myös sitten saastuttaa marjat. Olisi todella valitettavaa, jos emme voisi enää marjoja syödä suoraan äh, pensaasta tai metsästä, vaan että ne pitäisi sterilisoida ja keittää. Eli meidän tulisi todella helpottaa kyllä lemmikkieläinten kuljetusta rajojen yli, mutta samalla kun tätä ne maat, joissa tätä loiseläintä, loismatoa ei vielä ole eläimissä, niin niitä pitäisi todella suojella. Matokuuri tulee antaa eläimille kymmenen päivää ennen kuin eläimet tuodaan niihin maihin ja alueille, jotka eivät tästä loistaudista, matotaudista vielä kärsi. Kiitos. Vielen Dank, Karl Schlüter. Und dann möchte ich den... Kiitoksia. Sitten komission edustaja saa puheenvuoron. Ja siellä herra Lamura, joka on yksikön päällikkö. Olkaa hyvä. Eh, grazie, signor presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Komission ehdotus ei ole erityisen kunnianhimoinen siinä mielessä, että siinä pyritään tuomaan selvyyttä alueille, jota, johon liittyy asetus, joka on osittain epäselvä ja joka on myös osittain vanhentunut Lissabonin sopimuksen voimaan myötä, joten Komission ehdotuksessa ei pyritä tekemään mitään keskeisiä muutoksia mm, asetukseen, joka käsittääksemme on tähän asti toiminut aika hyvin. Jos nyt ajatellaan mm, noin kymmenen vuotta sitten aikaa silloin, kun käytiin laajoja keskusteluja ja tehtiin vaikeita kompromisseja tästä, niin nyt voimme kyllä sanoa, että kymmenen vuotta myöhemmin tilanne on varmasti parempi ja voidaan olla tyytyväisiä. Euroopan kansalaiset voivat olla tyytyväisiä ja voivat matkustaa lemmikkieläintensä kanssa turvallisesti ilman liikaa, liikoja byrokraattisia esteitä, joten komission ehdotuksessa pyritään lähinnä mahdollisuuksien mukaan selvittämään ja yksinkertaistamaan nykyisiä sääntöjä ja pyritään sopeuttamaan ne ja mukauttamaan ne Lissabonin sopimukseen. Olemme tietenkin iloisia mm, esittelijän tekemästä työstä. Edustaja Schnellhardt on tässä tehnyt työtä aivan samaan suuntaan, niin että yhä enemmän saataisiin asiaa selvenemään ja mikäli vain mahdollista, voitaisiin sääntöjä yksinkertaistaa säännöt ovat suoraan sovellettavissa miljooniin Euroopan kansalaisiin, jotka matkustavat lemmikkiensä kanssa. Olemme siis ilolla ottaneet vastaan mietintöluonnoksen edustaja Snellhartilta. Täällä on useita kohtia, jotka tuntuvat meistä oikein asianmukaisilta. Mielellämme teemme tulevina viikkoina yhteistyötä parlamentin kanssa niin, että voitaisiin vielä parantaa komission ehdotusta. Kiitoksia puheenjohtaja. Vielen Dank und ich möchte den Berichterstatter nochmal. Kiitos ja nyt esittelijä saa vielä puheenvuoron. Horst, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegoille näistä tu- esiin tuomistanne asioista ja kiitos komissiolle lausunnosta. Ne hyvät naiset ja herrat, aloitetaan herra Davisista. Väärännetyt asiakirjat. Olen sitä mieltä, että meidän ehdotuksemme jälkeen tämä väärentäminen on hädin tuskin mahdollista koska tämä allekirjoitus on otettu mukaan. Eli tässä voi verrata omistajan allekirjoitusta ja rokotustodistuksen allekirjoitusta keskenään, joten nämä väärännökset tulevat hyvin vaikeiksi. Ja kun meille tulee käyttöön yksi ja sama asiakirja kaikkialle Eurooppaan, niin hyvä niin. Ja mitä tulee Rouva Rospahille, mielestäni kyllä sääntelyä tarvitaan. Ei voida tehdä niin kuin Ja meillä on oltava sellaista valvontaa, että eläinten Mm, kohtelu ei joudu, johda sitä sellaiseen uuteen tilanteeseen, joka aiheuttaa meille ongelmia. Nyt meillä asetuksessa on se, että merkintä tapahtuu mikrosirun kautta. Minä en ole huolissani tästä, etteikö näitä voitaisiin lukea muissa maissa. Tähän se tatuoinnitkin voidaan säilyttää jos ne on äh, tehty ennen 3. heinäkuuta 2011. Muuten tämän jälkeen äh, tunnustetaan mikrosirut. Näin äh, on selkeä vertailukelpoisuutta niin, että eläintä voi verrata tähän todistukseen. Kollegat puhuivat myös kysymyksistä ja tähänhän toki parlamentissa ennenkin on keskitytty siis tietopankki, Euroopan laajuinen äh, tietopankki, jos äh, tavoitteena on äh, estää asioita, joita mielestäni ei voi estää, tai esimerkiksi kadonneen eläimen löytäminen. Nämä ehdotukset eivät mielestäni ole kyllä toteuttamiskelpoisia. Jos ajatellaan, että kaikkien ihmisten pitäisi äh, laittaa mikrosiru jokaiseen kotieläimeen ja ilmoittaa tämä sitten vielä johonkin keskusrekisteriin, niin minun mielestä miljoonat ja taas miljoonat kotieläimet ei tämä mitään mm, turvallisuutta lisää. Päinvastoin voittoja se kyllä lisää näiden tieto kantojen hallinnoijille, koska ilmaistahan tästä ei kuitenkaan voitaisi tehdä. Ja tämä on mielestäni liiottelua. Vain kaksi viikkoa sitten Strasburgissa puhuttiin nautaeläinten merkinnöistä. Ja kun katsotaan nyt lemmikkieläimiä, niin tällainen keskusrekisteri Euroopan laajuinen keskusrekisteri ja sen vertaaminen sitten näihin asiakirjoihin ja eläimen terveys, terveydentilan määritteleminen. Se, että tällainen vaatimus tulisi lainsäädännöllisiä teitä, niin tämä on mielestäni liioittelua. Jo kuka hyvänsä voi tämän tehdä yksityisesti näin toivoissaan, mutta mielestäni tämä menee liian pitkälle. Tällaista rekisteröintipakkoa emme voi lainsäädännön kautta toteuttaa. Ei siis lakitekstin mukaan. Kiitos. Ja, vielen Dank, Horst Schnellhardt. Kiitoksia, Horst Schnellhardt. Chris Davis haluaa vielä lyhyesti vastata. Just a question. Ihan vain kysymys, mikä sallitte esittelyä takaisin komissiolle. Todettiin, että jo kymmenen vuoden ajan suurin piirtein tätä lakia on ehdotettu kissojen ja koirien ja frettien matkustelun helpottamiseksi. Onko meillä mitään lukuja siitä, kuinka monta tällaista kuljetusta on tämän jälkeen tehty verrattuna aikaan ennen lainsäädäntöä? Onko tällaista tietoa olemassa? Ich glaube, da muss ich die Frage... Täytyypä varmaan tämä kysymys äh, antaa komissiolle vastattavaksi. Minä en tiedä. Tässähän täytyy tehdä ero kaupan välillä. Siinähän paljon mahdollisuuksia toki on, mutta kun nyt katsotaan vaikkapa että ihmiset ottavat lemmikkieläimensä lomalle mukaan, niin siihenhän tämä, tämä, kos, sitähän tämä koskee. Mutta en tiedä, voiko komissiokaan tällaista lukua saada mistään esiin. Ehkäpä Chris Davis tässä äh, osui nyt naulan kantaan. Nyt täällä kädet nousevat. Äh, Anna Rospa. Sitten laitat Meillä on kaksi kysymystä valitettavasti. Valitettavasti asia nyt on niin, että hiljattain kuulin Schnellhartilta, että kaikki eläinlääkärit eivät saa antaa edes tätä passia. Onko tämä joku Saksan erikoistapaus? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi, olen kuullut Tanskan poliisilta, että poliisi on tyytyväinen siitä, että eläimet tatuoidaan, koska kun kadulta löytyy kuollut kissa, ei siinä välttämättä ole mikrosirua, joten tatuoinnin avulla voidaan tarkistaa, kenen kissasta on kyse. Mielenkuulisin esittelen kannan tähän. Esittelen vielä. Mutta nyt tämä puhujalista suljetaan. Host Schnellhardt sitten vielä komissio ja muita puheenvuoroja en tässä enää myönnä. Host. Niin tähän voi, mikä tämä ensimmäinen kysymys oli, unohtui jo, mutta toinen kysymys liittyy mikrosiruihin. Kyllä meillä täytyy olla yhdenmukaiset yhtenäiset säännöt. Kissa, joka löytyy kadulta, ei siinä useimmiten mitään sirua ole, koska tätä mikrosirua ei velvoiteta eläimeen laittamaan ainoastaan siinä tapauksessa, että haluaa viedä eläimen maanrajojen ulkopuolelle. Mikrosiru on pakollinen tämä ole myöskään äh, mikään yhteissaksalainen sääntö. Eli ensimmä, niin, ensimmäinen kysymys oli tämä kysymys. Se on uusi sääntö, jonka olemme ottaneet esiin, vaikkakin viranomaistaho päättää, ketkä eläinlääkärit mm, saavat tämän luvan. Oletan, että tämän luvan saa koko joukko eläinlääkäreitä, mutta kyllä meillä on kuitenkin oltava tästä käsitys, koska viime aikoina todella, niin kuin totesimme, väärennöksiä on tullut koko joukko. Ja kyllähän tässä nyt hiukan järjestystä ja hierarkiaa tarvittaisiin. Ja todella se, että näitä ei sitten käytetä väärin Mm, kaupankäyntitarkoituksissa. Eli seurattavuus, kuka on luvan antanut, kuka on allekirjoittanut, niin sitten hän tätä voi helpommin seurata. Kiitos Schnell ja sitten lyhyesti vielä komissio. Grazie, signor Presidente. Molto... Kiitoksia puheenjohtaja aina, aivan lyhyesti näistä tilastoista ensinnäkin. Niin kuin voitte uskoa, komissio ei voi tietää, onko tällä hetkellä jossakin auto, jossa on koira sisällä ja joka aivan säännönmukaisesti siirretään Belgiasta Luxemburgiin ja puolen vuoden tunnin päästä se on Luxemburgin ja Ranskan rajalla. Ei mehän meillä tällaisia tilastoja voi olla tietenkään, mutta varmastikin puhumme miljoonista eläimistä, joita siirretään vuosittain jäsenvaltioiden välillä. Mitä sitten tulee kansallisiin äh, rekistereihin koirille ja muille? Se on meidän mielestämme liiallinen hallinnon kustannus Asetus on tähän asti toiminut. Ainoat ongelmat, joita olemme havainneet, johtuvat siitä, että eläimiä tuodaan laittomasti. Ja tässähän tästä päästään valvontaan ja valvontaan annettaville resursseille, mutta tämä ei välttämättä tätä sääntöä sinänsä koske. Sitten mitä tulee näihin luvansaaneille, luvansaaneille siin eläinlääkäreihin. Meillä on artikla 18, joka koskee ammattipätevyyttä eläinlääkäreillä yleisesti ottaen ja erityisesti näiden mikrosirujen asettamista ajatellen. Tämä on siis asia, joka on suurelta osin jätetty jäsenvaltioille, joiden on annettava luvat toiminnalle eläinlääkäreille, jotka tekevät näitä rokotuksia ja mikrosirujen asentamisia ja passien myöntämisiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komissiolle. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 27. syyskuuta. Ja valiokunnassa keskustelemme sitten, äänestämme 6. marraskuuta. Vielä ei ole sovittu täysistuntokäsittelystä. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Ja nyt viimeinen esityslistan kohta. Kyse on keskustelusta komission kanssa liittyen metanolimyrkytyksiin Tsekin tasavallassa. Tämä ei suinkaan ole enää mikään kansallinen ongelma. Tapauksia on myös muissa jäsenvaltioissa. Ja kollega Pavel Pok on äh, ottanut aloitteen käsinsä ja haluamme käydä komission kanssa nyt keskustelua ja kuulla komissiolta, mitenkä EU-tasolla voidaan asiaan puuttua ja antaa jäsenvaltioille tukea, että mahdollisimman pian asia saadaan hoidettua. Ah. Äh, Pavel Pok ja sitten komissio. Herra Bok. Thank you, Chair. Mm. Kiitos puheenjohtaja. Eh, niin, eh, torstaina 6. syyskuuta ensimmäinen myrkytystapaus, metanolimyrkytys, havaittiin Tsekin tasavallassa. Tämä johtui siitä, että oli kulutettu metyylialkoholia 23 kuolemantapausta yhteensä 39 henkilöä ovat vakavassa tilanteessa sairaaloissa. Tsekin viranomaiset ovat reagoineet tähän viime perjantaina. Kiellettiin yli 20 prosenttisen alkoholin myynti koko maassa. Poliisi jatkaa tutkimuksia. Poliisi pyrkii löytämään metanolin alkuperän. Pyysin, että tämä asia otettaisiin valiokunnan esityslistalle, koska kyseessä on asia, joka ei koske ainoastaan Tsekin tasavaltaa, vaan se vaikuttaa myös naapurimaihin. Haluaisimme tietää, eikö jäsenvaltioiden pitäisi toimia koordinoidusti. Puola on nyt kieltänyt Tsekistä tulevan alkoholin myönnön. Slovakia on seurannut Puolan esimerkkiä. Saksa aikoo tehdä saman asian Nyt haluaisin esittää kysymyksen komissiolle. Minulla on kolme kysymystä komissiolle. Nämä ovat mielestäni hyvin tärkeitä. On tärkeää, että meidän valiokunnallamme on perusteelliset tiedot asiasta, koska tämä valiokunta vastaa terveydestä ja elintarvikkeiden turvallisuudesta. Haluaisin siis tietää, millä tavalla komissio tekee yhteistyötä Tsekin viranomaisten kanssa, niin Tsekin yhteisviranomaisten kanssa, millainen aikataulu oli tietojen vaihdolla, erityisesti mitä tulee tähän varhaisvaroitusjärjestelmään. Edelleen haluaisin tietää, kuinka Euroopan komissio voi, voittaa, voi auttaa tällaisessa tilanteessa olevaa jäsenvaltiota niin, että voitaisiin hyväksyä tarvittavat toimenpiteet, esimerkiksi myyntikielto Tsekin alueella tai mahdollinen vientikielti naapurimaihin. Kiitoksia. Kiitos. Meillä on aikaa tähän keskusteluun. Voimme käydä useammankin keskustelukierroksen, mutta tässä vaiheessa annan komissiolle puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet. Yritän nyt vastata tähän kysymykseen, jonka parlamentin jäsen esitti 10. syyskuuta. Varoitettiin väärennetyn metanoli, alkoholi, myrkytysten vuoksi. Tämä johti 23 kuolemantapauksen Nämä 23 tapausta on varmoja tapauksia. En ole kuullut viimeisiä lukuja, mutta 39 ihmistä joutui sairaalaan. Minun lukuni kyllä on virallisesti 35. Tsekin tasavallassa nämä luvut ja sitten Puolassa. Puolasta raportoitiin kaksi tapausta. Slovakiasta kahdeksan tapausta. Nämä ovat kevyitä myrkytyksiä, lieviä myrkytyksiä. Nämä ovat meidän tietoimme mukaan päteviä lukuja. Näiden maiden viranomaisten mukaan kaikki nämä tapaukset liittyvät Tsekin tasavallasta peräisin olevan alkoholin nauttimiseen. Tsekin tasavalta kielsi kaikkien yli 30 prosenttia alkoholia sisältävien juomien myynnin 12. syyskuuta ja tätä kieltoa kieltämällä kaikkien yli 20 prosenttia alkoholia sisältävien juomien myynnin 11.9. eteenpäin. Jäsenvaltiolle kirjoittiin näistä toimista 17.9. ennakkovaroitusjärjestelmän kautta. Yli 20 prosenttiset alkoholijuomatta kiellettiin. Tämä kielto Tsekin tasavallassa ei koske ulkomailta tuotuja alkoholijuomia. Kielto koskee kaiken tyyppisiä alkoholijuomia, ei pelkästään niitä, jotka ovat peräisin Tsekin tasavalta, koska ei voida sulkea tässä vaiheessa pois sitä mahdollisuutta, että nämä väärennetyt etiketit eivät koskisi myöskin ulkomailta tuotuja alkoholijuomia. Sikäli kun me tiedämme, nämä tapaukset niin kaikki Tsekin tasavalta, mutta näitä vaarallisia aineita tai tuotteita on saatettu viedä myöskin muihin maihin kansallisiin toimiin on ryhdytty. Esimerkiksi Puolassa jo siellä väliaikaisesti on kielletty tsekistä tulleiden alkoholijuomien myynti 16.9. mikäli kyse on yli 80 prosenttia alkoholia sisältävistä juomista. Ja 18. päivä Slovakian tasavalta ryhtyi samantyyppisiin rajoittaviin toimiin. Komissio valvoo tilanteen kehittymistä erittäin tarkalleen. Viranomaisten on määrä raportoida sekä Tsekin, Slovakian että Puolan viranomaisten on määrä raportoida aika ajoin, koska tässä on käytetty tätä rapida varoitusjärjestelmää. Meillä on tiedotusta koskeva aikataulu, jossa kaikki kolme maata ovat mukana. Tiedonsaantia varten on määrätty aikataulu ja voin kertoa teille, että jotkin muutkin jäsenvaltiot ovat nyt lupautuneet ajantasaistamaan tilannetta joka niissä vallitsee. Meillä on terveys- ja turvallisuuskomitean ad hoc kokous 14 syyskuuta. Ensimmäinen kokous järjestettiin ja toinen kokous 17.9. turvallisuusviranomaiset ja eri jäsenvaltiot olivat mukana kokouksissa niin ikään. Me järjestimme eläinten terveyttä käsittelevää ja turvallisuuskomitean kokouksen viime torstaina. Lisäksi tuossakin kokouksessa pyydettiin Tsekin tasavallasta ja puolesta lisätietoja ja systeemisiä riskejä käsittelevä komitea kokoontui jälleen kerran kokoontui jälleen kerran viime perjantaina vaihtaakseen tietoa. Kaikissa näissä kokouksissa on painotettu tarvetta hyvin nopeasti tiedottaa kehityksestä ja pitää tilannetta tarkalleen silmällä. Voin kertoa myöskin, että Tsekin hallitus tarkastelee toimenpiteitään uudelleen tänään. Komissio on pyytänyt, että Tsekin viranomaiset myöskin Korepin kokouksessa ja neuvoston puolella tämä pyyntö on esitetty päätetty, että järjestettäisiin Dalin ja Tsekki ministerin Leos Figerin välinen telekonferenssi, jossa pohdittaisiin toimien kattavuutta ja laajuutta niin, että toimet laajennettaisiin myöskin muihin alkoholi, alkoholijuomiin, jotka ovat äh, peräisin Tsekin tasavallasta. Olemme kertoneet Tsekin viranomaisille, että mikäli näitä toimia ei laajenneta, vientituotteisiin, silloin komissio tulee tässä tapauksessa ryhtymään asianmukaisiin toimiin suojatakseen EUn kuluttajia ja muiden jäsenvaltioiden kuluttajia. Siksi kunnissa, taikka sitten vaarana on, että jäsenvaltiot ryhtyvät yksipuolisiin toimiin. Voimme auttaa Tsekin tasavaltaa. Komissaari Dali lupasi tämän, tämän aamuisessa telekonferenssissa ministerille, että komissio on valmis auttamaan. Tosin ei vielä täsmennetty, minkä tyyppisiin toimiin tämä apu saattaisi kohdistua, mutta Tsekin tasavallan puolella tarkastellaan ja tarkastellaan, mitä tarpeita on ryhtyä toimenpiteeseen ja sitten tämä kuva hieman selkeytyy. Kiitos oikein paljon. Minulla on täällä nyt koko joukko useita puheenvuoropyyntöjä. Ensin eh, Jerzy Mastalka. Děkuji, pane předsedo. Puheenjohtaja. Tsekkiläisenä meppinä ja lääkärinä ja kansalaisena haluaisin sanoa, että pidän tätä tilannetta äärimmäisen vakavana tietenkin. Luulenpa, että aivan oikeutetusti olen yllättynyt siitä, kuinka myöhään vastuuviranomaiset ovat toimineet niiden tietojen mukaisesti, joita minulla on, olisi pitänyt antaa merkkejä aikaisemmin niin, että nämä väärännettyt äh, alkoholituotteet olisi saatu pois ja ne ohkasivat ihmisten terveyttä. Nyt tämä ongelma olisi pitänyt ratkaista aikaisemmin ja toisella tavalla muuta kuin tällä myyntikiellolla. Me emme ole ole tehokkaita ennaltaehkäisyssä, siksi on vain hyvin tuskallisia keinoja jäljellä. Myöhässä tulleet toimet vaikuttavat kuolleiden suureen määrään. Tästä tulee myös valitettavasti taloudellisia seurauksia jotka koituvat erityisesti niille, jotka ovat noudattaneet sääntöjä. Olen tietenkin täysin tietoinen siitä, että Tsekin maine on vaarassa. Nyt tarvitaan lainsäädännöllistä tar- tarkistustoimintaa. Voisimme tietenkin Euroopan parlamenttina ottaa oppia tästä tilanteesta. Olemme laatimassa uutta direktiiviä rajat ylittävistä lääke- vaaroista meidän olisi vieläkin paremmin huomioida varoitusjärjestelmät ja yhteistyömekanismit jäsenvaltioiden välillä. Kyseessä on hyvin kalliiksi koituva uhka kaikille. Haluaisin nyt esittää kysymyksen Potsonin kysymystä täydentääkseni. Missä määrin, missä laajuudessa Euroopan komissio tiedotettiin Tsekin valtion taholta tästä ongelmasta – mitä komissio aikoo tehdä, mitä se odottaa Tsekin valtiolta, erityisesti aikataulun suhteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Karvuno. Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, katastrofa. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kyseessä on katastrofi. En pelkää tämän sanan käyttämistä. Tsekin valtion kohdistuneella katastrofilla on vaik- traagisia vaikutuksia koko maahan ja monille perheille erityisesti ja niillä, näille uhreille. Tietenkin tästä on myös taloudellisia vaikutuksia ja toki tässä on myös kansainvälinenkin ulottuvuus. Haluaisin korostaa sitä, että kyseessä on täysin poikkeuksellinen tilanne. Tällaista ei ole koskaan tapahtunut maassamme aikaisemmin. Meillä ei ole koskaan ollut tällaista asiaa käsiteltävänä nyt tässä tilanteessa voimme katsoa Viron tilannetta vuonna 2001. Silloin 154 ihmistä sai myrkytyksen, 68 kuoli ja toinen tapaus, jossa 39 henkilöä menetti henkensä. Olen pyytänyt tietoja Tsekin terveysministeriltä Leos Hegeriltä ennen kuin tulin tähän kokoukseen, joten minulla on hyvin hyvin tyhjentävät tiedot tässä käytettävissä, niin haluaisin kertoa niistä teille voin rauhoittaa teitä, että sekin hallitus on ryhtynyt energisiin toimiin. Täällä mainittiin jo, että 12. syyskuuta kiellettiin alkoholin myynti kioskeissa ja 14. syyskuuta kiellettiin kaikki yli 20 prosenttisen alkoholin myynti. Haluaisin vakuuttaa teille, että Tsekin tasavalta on tehnyt hyviä valvontoja viime vuosina 24 219 tarkistusta on tehty vuonna 2011. Tänä vuonna on tehty yli 16 000 valvontatointa ja missään vaiheessa ei ole havaittu metanolipitoisuuksia alkoholijuomissa. juomissa. Tässä tilanteessa on kyseessä metanoli, joka ei johdu alkoholijuomien tuotanto vaan se on todella metanoli, joka on lisätty alkoholijuomiin. Kyseessä on siis väärennetyt juomat ja onkin kiinnostavaa mainita, että vuonna 2010 90 kiloa metanolia tuotiin Saksasta ja vi- edellisenä vuonna Venäjältä tuotiin metanolia. Kyseessä on hyvin monimutkainen ongelma monestakin vinkkelistä katsottuna. Ensinnäkin on tärkeää säilyttää ulkomainen luottamus Tsekin tasavaltaan. Meidän on osoitettava, että olemme kykeneväisiä ratkaisemaan tämän ongelman. Hyvä, tehokas tiedotus on tärkeää. Olen vakuuttunut siitä, että on aina annettava kaikki tiedot heti ja tyhjentävällä tavalla. Ja tehtävä yhteistyötä kaikkien kanssa, jotta voidaan tämä traaginen ongelma ratkaista. Haluaisin esittää kolme kysymystä komissiolle. Osittain niihin on jo vastattukin. Ensinnäkin, millä tavalla tied, tiedon välitys Tsekin tasavallan ja komission ja muiden unionin jäsenvaltioiden välillä sujuu ja tulee sujumaan jatkossa. Toisekseen, kuinka Euroopan komissio voi auttaa Tsekin tasavaltaa ja muita maita ratkaisemaan tämän ongelman. Kolmas kysymys, mitä oppia voitaisiin ottaa tästä vakavasta metanolitapauksesta? kun ajatellaan lainsäädännöllistä työtämme tässä valiokunnassa huol- hän huolehdimme tällaista asioista. Kiitoksia. Gesundheitsminister. Kiitoksia ja nyt Tsekin tasavallan entinen terveysministeri Susana Roitava. Ja... Kiitos puheenjohtaja. Myös minä pidän tätä tilannetta todella katastrofaalisena. Ihmishenkiä on menetetty ja todennäköisesti miettii. Eh, Ihmisenkiä menettää vielä lisää. Potilaita on yhä sairaalassa huonossa kunnossa. Tässä kyse ei ole yksinomaan tilanteesta Tsekin tasavallassa, vaan myös luottamuksesta Euroopan sisämarkkinoiden toimintaan. Täytyy todeta, että Tsekin tasavalta on aivan alusta alkaen toiminut asiassa erittäin avoimesti erityisesti kun ajattelen yleisölle tiedottamista ja tiedotusvälineille tiedottamista. Se on ollut hyvin avointa. Samoin valvonta ja tiedotusviranomaisten kansainvälinen yhteistyö on ollut erittäin sujuvaa, samoin yhteistyö Euroopan unionin kanssa. Tsekkin ministeriöt ovat levittäneet tietoa hyvin tehokkaasti. Mitä tulee Mm, saatuihin tietoihin esittäisin ehkä tässä yhden korjauksen. Täällä nimittäin todettiin, että 9. päivä syyskuuta tiedot toimitettiin eteenpäin Tsekin taholta, mutta itse asiassa tämä oli vieläkin aiemmin ja on todella tärkeää korostaa sitä, että Tsekin tasavalta on todella tehnyt kaikkensa huolehtiakseen siitä, että tämä alkoholi ei enää pääsisi kauppaan. Ja nyt pulloihin halutaan ikään kuin tällainen alkuperätodistus, jonka kautta voidaan varmistaa se, että pullot, jotka tulevat kauppoihin todella sisältävät sitä, mitä pitääkin. Nyt kyse on tietenkin internetkaupan tilanteesta. Kollega Pots valiokunnan puheenjohtaja lähestyi kirjeitse tässä asiassa. Ja tässä haluaisin nyt esittää yhden korjauksen. Lainaan nyt tätä kirjettä. Osatsekin tasavallan väestöstä, erityisesti syrjäytyneillä alueilla, on saanut sellaisen vaikutelman, että heidän oma hallituksensa – on jättänyt heidät heitteille. Siksi on tärkeää, että Euroopan parlamentti huolehtii heistä. Näin tässä kirjeessä kollega Potts on todennut, mutta minä kyllä haluan ottaa etäisyyttä tällaiseen sanamuotoon. Ehm, tämä ehkä liittyy myös siihen, että kuukauden kuluttua järjestetään aluevaalit. Ja tässä kollega nyt tätä taustaa vasten yrittää ehm, ikään kuin mustamaalata ehm, muita tahoja. Tämä ei mielestäni ole mitenkään vastuullista toimintaa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Dagmar Roitberg. Kiitoksia puheenjohtaja. Olisin kovin kiitollinen, mikäli nyt voitaisiin yrittää välttyä täysiltä Tsekin tasavallan sisäpoliittiselta keskustelulta. Olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että the interpretation. Täällä on tulkkausongelma. Kyllä puhuu englantiakin. Ja näyttää hyvää esimerkkiä. Anteeksi. Tämä on nyt vain tällainen tällaista kiusantekoa. No, aloitetaanpa uudestaan. Minä katson, että meidän pitäisi nyt tämä Tsekin maan sisäpoliittinen keskustelu tässä ehkä sysätä syrjään. Kollegat, jotka ovat nyt paikalla, ovat varmaan samaa mieltä minun kanssani siitä, että oli aivan erinomaista toimintaa herra Potsilta viitata siihen, että asia täytyy hoitaa kuntoon. Kaikki muidenkin olisi pitänyt ottaa puheeksi minunkin. Ja minun täytyy myöntää, että tämä ei tullut mielenikään. Ja olen erittäin kiitollinen kollegolle, että näin tehtiin, koska meidän tehtävämme on hoitaa juuri tällaisia asioita, kun on kyse lääkkeistä tai muista terveyshaitoista, jotka kohdistuvat kansalaisiin, niin silloin erityisestikin meidän täytyy ottaa tästä asiat tärkeän aseman esityslistallamme. Minulle on yksi asia täysin selvää. Se on kun on kyse rikollisesta energiasta. Me emme voi estää rikollisten aikeita, tämä on täysin selvää. Kun rikolliset haluavat vaarantaa ihmisten terveyden, tällaista on hyvin vaikea estää ennalta. Me voimme kuitenkin yrittää laatia erittäin tiukan valvontaverkon. Ja myöskin tämä tiukka valvontaverkko voi toimia sitten eh, eh, ennaltaehkäisevänä tekijänä, pelokkeena. Olen seurannut kaikkea, mitä olen Saksan ja Englannin mediasta olen voinut kuulla. Niillä kielillä, joita osaan lukea, olen seurannut kaikkea mahdollista tietoa. Ja katsoin että on aivan oikein, että välittömästi kiellettiin alkoholijuomat, jotka ovat yli 20 prosenttia vahvuudeltaan. En ole aivan varma yhdestä toisesta seikasta. Olen tässä pikemminkin Mastalkan kanssa samaa mieltä. En ole aivan varma nimittäin siitä, miten nopeasti Tsekin hallitus tässä reagoi. Jokainen tunti tällaisessa tilanteessa on potentiaalinen vaara kansalaisille. Kuulin, mitä komissio sanoi. Tämä kuulosti kyllä hyvältä sanotaan, että näin, tämä, tämä on tehty ja sitten tämä järjestelmä toimii hyvin, mikä jäsenvaltiot ilmoittavat asioista. Tämä Rapid Alert-järjestelmä, nopean varoituksen järjestelmä on tarpeellinen. Hieno, että Korepesen keskustelu, kesku, on keskusteltu ja Tsekin tasavallan pää, ministerin kanssa on puhuttu puhelimessa. Tämä kuulostaa kaikki hyvältä, mutta minua kiinnostaa nyt kaksi asiaa. Ensinnäkin yhtäältä haluaisin tarkemmin tietää tästä aikataulusta. Ja mielelläni kuulisin, milloin ensimmäinen tapaus ilmeni Tsekin maalla. Milloin ensimmäistä kertaa sairaalan vietiin ihminen tai lääkäri ilmoitti tapauksesta ja milloin Tsekin hallitus sitten asetti tämän kielon ja toiseksi milloin komissio sitten tirti tästä Rapid Alert-järjestelmän kautta. 48 tuntia nähdäkseni on tämä raja, jonka piti, tämä tehdä, haluaisin kuulla tästä tarkempaa tietoa. Lisäksi mielelläni kuulisin vielä toisenkin seikan. Komission edustaja totesi, että soveliaisiin toimiin tullaan ryhtymään, mikäli ei voida varmistaa sitä, että vienti kielletään, eli varmistavia keinoja on tällaisia turvatoimia joilla voidaan estää tämä alkoholin pääsy Tsekin maan ulkopuolelle. Onko tämä nyt täsmennetty tämä kysymys Tsekin maan kanssa? Ja mitä te nyt aiotte tehdä mikäli nämä suojatoimet ovat tarpeellisia. Mitä te olette tarkalleen tehdä? Minusta olisi hyvä, mikäli nyt äh, tämä asia hoidetaan kunnollisella tavalla. En ole vain varma, että menneisyydessä tällaisia asioita hoidetaan riittävän nopeasti. Lisäksi vaikuttaa siltä, että tässä on nyt pienoinen ongelma. Esimerkiksi väärännettyjen lääkkeiden yhteydessä rikollinen energia onnistuu kyllä tehokkaasti myrkyttämään lääkkeitä, tekemään niistä vaarallisia. Tarkalleen haluaisin nyt kuulla, minkälaisia suunnitelmia komission puolella on yhdessä Tsekin hallituksen kanssa löytää tämän myrkytyksen lähde. Ja miten voidaan varmistaa se, että tulevaisuudessa ei tällaisia vaaratilanteita synny, vaan on, tilanne on turvallisempi kaikkien kannalta. Kiitoksia ja sitten Pavel Kok seuraavaksi. Thank you, Chair. Uh, tentokrát to bude velmi krátké, protože komise uh, na všechny moje otázky Kiitoksia puheenjohtaja. Vain lyhyesti komissio vastasi jo kaikkiin kysymyksiin. Niin Haluaisin kiittää siitä, että mm, meille tarjottiin apua. Uskon, että teidän aputarjouksenne niin varmaankin riippuu siitä, mitä sekin tasavallan hallitus toivoo. Ja haluaisin kiittää teitä ja haluaisin todella tämän kuulla tässä kokouksessa. Toisekseen varmaankin voin sanoa, että puhun tämän valiokunnan kaikkien jäsenten nimissä, kun ilmaisen pahoitteluni kaikille uhreille, heidän perheilleen ja kaikille henkilöille, jotka ovat nyt koomassa sairaaloissa ainoastaan siksi, että ovat aivan viattomasti käyttäneet juomia, joita he pitivät varmoina. Henkilökohtaisista hyökkäyksistä niin en halua kommentoida. Fragen. Kiitoksia. Tässä jälleen esitettiin komissiolle kysymyksiä, joten nyt pyytäisin, että komissio vielä vastaa niihin. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Es waren eine Reihe von Fragen, die sich auf, nochmal auf die Chronologie bezogen. No ehkäpä minä nyt vastaan näihin kysymyksiin kronologisesti. Komissio 10. syyskuuta sai tiedon äh, nopean varoituksen järjestelmän kautta Tsekin tasavallalta. Tsekin tasavalta oli 8. syyskuuta antanut tiedot, syöttänyt tiedot tähän Rapid Alert-järjestelmään, mutta se ei sitten välittömästi tullut varoituslistalle ja ne tiedot, jotka 8. päivä syyskuuta syötettiin järjestelmään, viittaavat kokeisiin, näytteisiin, jotka oli otettu 6. syyskuuta. Näin järjestelmässä lukee. Minä voin luonnollisesti vain viitata siihen tietoon, joka tämän, tämän nopeavaroituksen järjestelmän kautta meille on tullut. Sitten. Ja tämän totesin jo tuossa aiemmin. Kymmenes päivä syyskuuta me sitten saimme siis tämän tiedon järjestelmän kautta kautta Rapid Alert ja ensimmäinen kokous kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Mukana luonnollisesti nämä kolme maata, joita se koski, pidettiin pysyvässä komiteassa 13. päivä siis tarviketurvallisuutta käsittelevässä pysyvässä komiteassa. Sitten Rotterentin kysymykset siitä, onko komissio spesifioinut toimia Tsekille. Minä totesin, että Tsekin tasavalta on ryhtynyt toimiin estääkseen kaikkien yli 20 prosenttisten alkoholijuomien myynnin kuluttajille. Kyse on siis kaikista alkoholijuomista, mitenkään juoman alkuperää tai juomatyyppiä erittelemättä. Ja mm, Slovakia ja Puola ryhtyivät vastaaviin toimiin tuotu, tuotujen alkoholijuomien suhteen. Komissio sen Dali tänään teki tsekkiläiselle ministerille selväksi, että jos näitä toimia ei laajenneta koskemaan tuotteita, jotka on tarkoitettu vientiin muihin jäsenvaltioihin, niin siinä tapauksessa komission on ryhdyttävä toimiin. Me emme ole mitenkään määritelleet, eikä meidän ole mahdollista näin tässä vaiheessa myöskään toimia määritelleet sitä, onko, voidaanko jo tässä vaiheessa rajoittaa näiden kiellettyjen alkoholijuomien luetteloa. Tämänpäiväisten tietojen tai nykytietojen pohjalta ei vielä voida lyödä, lyödä lukkoon, mitkä juomat ovat kyseessä. Tänä päivänä siis vielä mitään takeita ei ole siitä, voitaisiinko jotkut alkoholijuomat kielon piiristä vapauttaa. Näin ollen tämä kielto säilyy voimassa kaikkien juomien suhteen. Ja todella jos siis Tsekin tasavalta ajota käyttöön vientikieltoa, komissio asettaa ikään kuin peilikuvan Tsekin toimista voimaan yhteisön tasolle. Eli kaikki alkoholijuomat, jotka tuodaan mm, Tsekistä. Mm, sitten tämä lähde, sitäkin kysyttiin. Tämän äh, saastumisen lähde, tämän äh, rikollisen energian äh, tunnistaminen. Me emme vielä ole löytäneet tämä, tätä metanolin lähdettä. Kyse ei enää ole suinkaan nämä elintarvikevalvonnasta, vaan kyse on ihan poliisiasiasta. Poliisi tutkii asiaa, mutta tietoja emme vielä ole saaneet. Ja koska kyse on poliisitutkinnasta, se ei kuulu meidän toimivaltaamme, emmekä voi osaltamme siihen mitenkään puuttua. Ongelmana on se, että Äh, näissä tuotteissa on väärennettyjä merkintöjä, etikettejä ja nämä tuotteet äh, ovat, äh, tämä koskee erilaisia alkoholijuomia. Heti kun näitä pulloja on löydetty, on julkaistu nämä väärennetyt etiketit ja merkit, jotta kansalaisia voitaisiin varoittaa, mutta tähän mennessä vielä tämä lähde ei ole tiedossa. Täällä vielä kysyttiin tuesta, avusta, jota voimme antaa. Voin vain todeta, että komission jäsen Dali on apua tarjonnut. En tässä nyt ehkä voi spesifioida, mistä avusta voi olla kyse, mutta jos äh, Tsekki esittäisi pyynnön, voisimme esimerkiksi äh, antaa apua laboratorioanalyysien tekemisessä, mutta ilman että No, Tsekin tasavalta meiltä apua pyytää. Minun on tässä vaiheessa vaikea kertoa, mitä apua me nyt sitten juuri antaisimme. Kiitos. Kiitoksia, minä olen sanaton. Tässä jotkut kollegat ovat vielä käyttäneet, pyytäneet puheenvuoroa. Ensimmäisenä olet Berend. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli ensimmäinen pikavaroitus, jonka olen nähnyt viimeisen 25 vuoden aikana, johon on liittynyt, taikka silloin kun on kyseessä vaaralliset taikka saastuneet elintarvikkeet. Ei tämä ensimmäinen kerta, mutta tämä on kyllä ainutlaatuinen tapaus. Minä en yleensä juo alkoholia, joka on 14-50 prosenttista, joten en ole asiantuntija. En voi sitä väittää, mutta minulla on nyt kaksi pyyntöä, vetoomusta. Ensimmäinen niistä. Meillä on suhteellisen selkeät säännöt Euroopan unionin tasolla siitä, miten tietoa välitetään yhdestä jäsenvaltiosta kaikkiin muihin jäsenvaltioihin silloin, kun on kyse elintarvike ongelmasta, hygieniaongelmista, saastumisesta tai tällaisesta. Mikäli päättäänsä paikkaansa, että 6. syyskuuta ensimmäiset näytteet osoittivat, että kyse oli metanolista varsta sellaista. Ja sitten kahdeksas ja yhdeksäs päivä tsekki ilmoitti ja sitten yhdeksäs ja kymmenes päivä tieto tuli perille. Niin kyllä tässä on ongelma suoraan sanottuna. Tämä tässä on ongelma. Kenties voidaan kysyä tsekin tasavalta, mitä tällä välillä siellä tehtiin, kun ei ilmoitettu. Nähdäkseni on aivan oikein, että alkoholin myynti silloin kun kyse 20 prosenttia alkoholista kielletään. Tämä on aivan oikein. Mutta on kovin kyynistä sanoa, että emme myy tätä enää omassa maassamme, mutta mitä vientiin tulee, niin ei se vientiongelma ole meidän ongelma, mitä myymme vaarallista alkoholia. Ja se, että vientiä ei ole kielletty, niin suoraan sanottuna tätä en voi ymmärtää. Ehkä minä olen tässä nyt älyllisesti vajaa, mutta minä en kerta kaikkien tätä ymmärrä. Ja suoraan sanottuna en ymmärrä myöskään sitä, että 13 ja 9 oli kokous, ei sinne mitään, ja sitten jota kokouksia on pidetty tuon viikon aikana, mutta luulisin, että sitten 15 olisi turto toimiin. Ja nyt on 19 päivä ja Dali on puhunut Tsekin ministerin kanssa vasta tänään ja suoraan sanottuna tämä osoittaa yhtä tai todistaa yhtä asiaa huomenna. Pitää todellakin varmistaa, että vienti lopetetaan, mikäli tätä takuuta ei saata, niin silloin täytyy ryhtyä näihin suojatoimiin. Miten te voitte muuten perustella tätä? Miten te voitte selittää Euroopan kansalaisille tätä asiaa, mikäli jossakin Italiassa yhtäkkiä putkahtaa esiin schnapsipullo, jossa on metanolia taikka Tanskasta, kun samoin että huh huh, mehän odottelimme, me odottelimme tässä vaiheessa tsekki itse estää tämän viennin. Ei tämä ole vakavasti otettava, tämä on hengenvaarallista peliä. Tämä on venäläistä rulettia sen osalta, juoko pullollisen viinaa, jossa on metanolia, tai pullollisen viinaa, jossa ei ole metanolia. Ja minä haluaisin tietää, että kenä tässä on vastuu. En halua, että vastuu on minulla. Minä toivoisin, että te komission puolella ja herra Dali myöskin ottaisitte vastuun omalta osaltanne. Kiitokset kollega Bernd. Sitten kollega Mastalka. Hänen jälkeensä Roitova. Sano. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää täydentävän kysymyksen. komission edustajan puheenvuoron jälkeen. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että en ollenkaan ajattele, että tämä olisi mikään sisäpoliittinen asia ennen aluevaaleja. Sekin tasavallassa tässä parlamentissa olemme jo puhuneet rintaimplanttiongelmista, mediatorista, kaikista näistä ongelmista, koska nämä liittyvät Euroopan kansalaisten terveyskysymyksiin. Nyt kysymys Euroopan komissiolle. Mikä ero on siinä, että varoitusjärjestelmään 8. syyskuuta vietiin tieto ja toisaalta tämän tiedon saatavuus tuli vasta kaksi päivää myöhemmin. Miten erotatte nämä kaksi asiaa toisistaan, siis tiedon syöttäminen ja sen saatavilla olo? Kuka on tehnyt virheen, kun täällä on kaksi päivää eroa näiden kahden tapahtuman välillä? Johtuuko tämä Tsekin tasavallasta? Ja sitten vielä tämän valiokunnan varajäsenenä, kun kollega Pots puhui pahoittelusta, niin minä haluaisin yhtyä näihin. Kiitoksia sitten kollega Roitova. Kiitos puheenjohtaja. Halusin äh, vain lyhyesti tätä tapahtumakulkua vielä kuvailla. Kuudes päivä yhdeksättä Virsovissa kaksi ihmistä kuoli ostettuaan tätä myrkytettyä alkoholia. Heidän kuolinsyntytutkimuksensa, ruminavauksensa osoitti, että kyseessä oli metanolimyrkytys. Ja vasta tämän jälkeen samalla alueella äh, tuli esiin useampia kuolemantapauksia. Minä en usko, että joka ikistä myrkytystapausta voi syöttää pikavaroitusjärjestelmään vain ainoastaan ne, joissa ollaan jo saatu selville, että kyse on tapauksista, jotka sisältävät vaaran siitä, että tapauksia saattaisi olla useampia. Voihan myös olla tapauksia, joissa kyse on kotipolttoisesta alkoholista jossa on metanolia ja siksi ei ole tarpeen tätä varoitusjärjestelmään syöttää. Mutta kun ruumin avaus on todella osoittanut, mistä oli kyse, niin sitten hän tämä järjestelmä todella syötettiin. kun sitten puhutaan alkuperästä, niin alkuperästäkin voi olla väärää tietoa. Meillähän oli mm, tietoa siitä, että oli saastuneita kurkkusäilykkeitä, mutta tässä myös alkuperä oli epäselvä. Ja olen hyvin tyytyväinen kyllä siihen, että komissio on tukenut ja haluaa tukea tsekkiä varmistaakseen sen, että kaikki toimet ovat suhteessa ongelmaan. Kiitoksia sitten vielä kollega Kovalka. Kiitoksia. Haluaisin vielä toistaa yhden asian. Emme vielä vastanneet tähän kysymykseen, joka koko ajan tulee esille. Meillähän on direktiivi, joka koskee rajat ylittäviä uhkia. Haluaisin tietää, mitä oppia voimme ottaa työtämme, lainsäädäntötyötämme ajatellen tästä. Meidän roolimme ei ole täytäntöönpaneva, vaan lainsäätävä. Mitä siis voimme oppia tästä lainsäädännöllistä työtä ajatellen? Me olemme täällä lainsäätäjiä. Haluaisin, että komissio sanoisi, oliko tästä onnettomasta tapauksesta jotain opittavaa. Jos ne on tällaisia selkeitä oppeja on, niin voisiko, voitaisiinko ne huomioida jo nyt lainsäädännöllisessä työssämme? Se, mitä tästä jutusta voimme oppia, voimme hyödyntää sitä parantaaksemme nykyjärjestelmää ja käyttää sitä lainsäädännössä työssä. Meillähän on olemassa olevaa lainsäädäntöä siitä, miten pikavaroitusjärjestelmän niin elintarvikkeiden kuin rehujenkin suhteen tulee toimia. Ja kyllä minua toistuvasti on yllättänyt se, miten pitkä väliaika on siinä, milloin tämä tieto on syötetty järjestelmään ja milloin se sitten tulee perille. No hyvä välillä oli tässä viikonloppu, mutta kyllä meidän täytyy vakavasti katsoa, miten tällainen viivästys on mahdollinen. Minuutit ja tunnithan ovat tässä jo ratkaisevia ja jos kyseessä on päivä tai päiviä, niin eiköhän olisi tarpeen keskustella aiheesta. Ehkäpä täysistunnossa tai muualla voisimme vielä valaista tätä aihetta. Jokainen minuutti, jokainen tunti on ratkaiseva ja arvokas ja kallis. Tässä ihmiset menettivät henkensä, monet ihmiset ovat menehtyneet tähän mennessä. Ja mitä tähän vientikieltoon tulee, niin siihen nyt varmaankin on sanottu jo tarpeeksi. Nyt komissio saa vielä puheenvuoron vastatakseen esitettyihin kysymyksiin ja muihin kysymyksiin, jos haluaa. Kiitoksia. No ensinnäkin täytyy selventää joitakin seikkoja, jotka totesin jo 6.9. Niin kuin sanoin, otettiin joitakin pistokokeita tai näytteitä. Tsekin tasavalta sitten syötti tiedot äh, pika hälytysjärjestelmä 8.9. näistä tuloksista. 6.9. otettiin näitä näytteitä. Kaikkia näitä tuloksia ei pidä antaa heti varoitusjärjestelmällä. Ensin täytyy tarkastella tai tutkia näitä näytteitä. Tsekin tasavalta teki ensin tarvittavan analyyttisen työn, joka vahvisti tuloksen ja kahdeksassa lähetettiin päivä lähetettiin tietoa, se tuli perille komission 10. päivä. Dann welche Lehren wir aus diesem Fall ziehen können, das kann ich momentan, solange dieser Fall nicht auf Tätä tapausta ei ole vielä loppuun asti selvitetty, ja niin kauan kuin ei tiedetä, mistä tämä saastuminen sai alkuunsa, onko tämä organisoitua toimintaa, en voi tänään tästä mitään sanoa. Tämä ei oikeastaan kuulu minun tehtäväkenttääni ylipäänsä, vaan pikemänsä pääosasto ja komission muutopalvelut ovat vastuussa siitä, miten jatkossa toimitaan tällaisten tapausten yhteydessä. Ei tämä minulle kuulu tämä asia. Sitten kun saadaan koko sanan kuva tästä tapauksesta. Hier keine Frage für mich hier weiter notiert. Ei muuta, muuta en kirjannutkaan tänne paperiini, joten toivottavasti nyt sanoin kaiken tarpeellisen. Sind wir ans Ende? Eiköhän tässä nyt ole tämä keskustelu käyty. Vielä haluan ilmaista sydämellisen osanottomme uhrien perheille. Tulemme osanottomme ilmaisemaan myös kirjallisesti täytyy katsoa, missä järjestelmän virheet piilevät. Tätä varten tarvitaan aikaa. Kiitän kollega Pavel Pokkia siitä, että hän nosti tämän esiin, tämän asian, pyysi sitä esityslistalle. Oli tärkeää, että tämä esityslistan kohta oli käsittelyssä myös minulle. Tämä oli erittäin opettavaista ja hyödyllistä. Kiitos siitä. ja pyydän, että komissio todella tekee kaikkensa suojellakseen kansalaisten henkeä ja terveyttä. Sydämelliset kiitokset. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos komissiolle. Näin olemme käyneet tämän päivän kokouksen päätökseensä. Huomenna jatkamme kello 10 ympäristövaliokunnan kokousta. Koordinaattorien kokous alkaa kello 9. Kiitos.